sopii, teemme näin. Eli keskustelemme vielä tästä asiasta noin kello 17.30. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin hyväksymme tilanteen tällä tavoin. To propose that, uh... Haluaisin ehdottaa, että ei kuka hyvänsä Israelin edustusta voi tänne tulla, vaan sen pitää olla suurlähettilään. Emme voi hyväksyä sitä, että Israel lähettää vähempää arvoisia diplomaatteja tänne meidän luoksemme. Eh, no, io, e, mm, prima di arrivare... No, ennen kuin nyt mennään näin pitkälle, niin haluaisin, että löydämme yksimielisyyden siitä, että ainakin käymme keskustelua tästä aiheesta kello 17.30. Sopiiko tämä siis kaikille? Sitten toiseksi korkean edustaja Ashtonin sijaan, hän ei siis pääse paikalle, pyytäisimme, että COPSin puheenjohtaja osallistuisi puoli kuudelta tänä iltapäivänä keskusteluumme. Vastustaako joku? Ei. Joten hyväksymme tämän. Eli COPSin puheenjohtaja. Sitten kolmanneksi meidän täytyy tehdä päätös siitä, että joki, joku henkilö saataisiin paikalle Israelin missiosta. Kollega sanoi, että hänelle ei sopisi se, että suurlähettiläs olisi paikalla. Not some. Niin, tässä on väärinkäsitys. Pyysin siis suurlähettilästä, eikä äh, sanoin, ei kukaan muu saisi tulla. Unicamente l'ambasciatore. Eli siis pelkästään suurlähettiläs kävisi hänelle. Eli voisimme pyytää, voisiko Israel mission suurlähettiläs päästä paikalle. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Olkaa, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, on aivan oikein, että emme voi hyväksyä suurlähetystä tai ketä tahansa, mutta meidän täytyisi kuitenkin arvostaa sitä, että joku sieltä tulisi keskustelemaan – ja siksi ehkä meidän pitäisi olla valmiita hyväksymään myös esimerkiksi vara suurlähettiläs tai jokin muu henkilö. Kollega Salafranca e poi... Salafranca ja sitten on teidän vuoronne. Puheenjohtaja, nyt pitää tulla täysin selväksi, että meillä pitää olla tässä valiokunnassa sen tason edustaja, joka tämän tapauksen tarkoiden takia pitää olla todellakin suurlähettiläs, ei kukaan muu, vaan henkilö, joka, voi, joka on vastuussa asemassa. Muuten ei kannata ketään sieltä lähettää. Ja sitten tämä Sovodan ehdotus Albanian liittyen, me voimme, meidän ryhmämme voi yhtyä siihen, että äänestettäisiin myöhemmin siinä vaiheessa, kun tilanne on selkiintynyt. Kiitos. Ancora su quel tema la collega vielä samasta aiheesta kollega Jill Nielsen vihreistä. Niin, suurlähettilän tapaamisesta tietysti on erittäin tärkeää, että tapaamme itse suurlähettilän niin asian, kun otetaan huomioon nämä aiemmat tapahtumat niiden viikkojen ajalta, jotka tapahtuivat ennen kuin saattuen lähti Palestinan alueelle. Ja se painostus, jonka me olemme suurlähettilän puolta saaneet tuntaa. Minusta on tärkeää, että me saamme tavata hänet henkilökohtaisesti. Ultimo intervento su questo punto. Viimeinen puheenvuoro tästä aiheesta. Chrysler Döfler. Kiitoksia puheenjohtaja. Israel-valtuuskunnan jäsenenä kävimme keskustelua Ajalonin eli vara ulkoministerin kanssa. Ja teimme selväksi myös sen, että ennen matkaa Suurlähettiläskään ei toiminut niin kuin olisimme toivoneet. Me haluamme kertoa todella aivan korkeimman tason ihmisille. On valitettavaa, että puheenjohtaja Albertin ei tänään ole paikalla, koska meidän täytyy selvästi tuoda esiin myös se, mitä tässä aikaisemmin tapahtui. Sitten Iranin ulkoministeri Motaki. En tiedä, onko hänen kanssaan suunniteltu jotakin viinitilaisuutta ennen, enkä pitäisi sitä kyllä mitenkään sopivana. Eh, io mm, per la verità... Puheenjohtaja. Niin, itse uskon, että suurlähettiläs johtaisi Israel-missiota, eli olen samaa mieltä kanssanne, mutta kun nyt vedetään lankoja yhteen, niin voidaan sanoa, että 17.30 meillä on tapaaminen ja keskustelemme siis Gaasan tilanteesta äänestysten jälkeen. Kopsin puheenjohtaja tulee tänne paikalle ja pyydämme, että haluamme paikalle ainoastaan suurlähettilään. Kaikesta muusta olemme siis yhtä mieltä. Jos joku vastustaa 14. huhtikuuta tai 4. toukokuuta pidettyä pöytäkirjoja, voi sen nyt ilmaista. Olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, δεν πήρα το λόγο για Hyvä puheenjohtaja, minä en halunnut nyt puhua pöytäkirjasta, vaan pyysin menettelytapaan liittyvää puheenvuoroa, mutta koska olen täällä takana ettekä nähnyt minua, no, esityslistalla oli esitys äänestää Albanian mietinnöstä. Minä olen tässä esittelijä. Kyllä minulle sopii, että tämä keskustelu siirretään myöhempään vaiheeseen ja myös äänestys, koska odottelemme tiettyjä tietoja. Mutta en nyt oikein ymmärtänyt, äänestämmekö me tästä lopulta vai emme. Sillä tämähän on minulle hyvin tärkeä asia, sillä tämä asia vaikuttaa siihen, miten esittelen tämän mietinnön. Eli voimmeko yhtyä siihen, mitä Svoboda sanoi, että äänestäisimme myöhemmin ja katsotaan, miten asian käy. Niin voisitteko tähän nyt antaa vähän lisätietoa, sillä minun pitää tämä asia esitellä. Kiitos. Inizieremo adesso, inizieremo adesso il dibattito. Nyt aloitamme Albania keskustelun, joten teillä on täysi mahdollisuus käyttää puheenvuoro, asettaa kysymys ja sitten katsomme kuinka toimimme yhdessä. Diamo per approvato quindi il Pöytäkirjat ovat siis hyväksytty 14. huhtikuuta ja 4. toukokuuta kokouksesta. Ja nyt siirrymme välittömästi keskustelemaan päätöslauselmaesityksestä Albanian integroitumisesta Eurooppaan. Ja tämä on nyt toinen keskustelu. Käymme läpi 114 tarkistusta, jotka on jätetty tähän esittelijän tekstiin. Eli herra Huntisin mietintöön. Ja kun nyt haluamme helpottaa tilannetta myös iltapäivän suhteen, niin esittelijä yhdessä varjoesittelyiden kanssa on laatinut yhdeksän äh, kompromissitarkistusta. Ja annankin nyt esittelijälle puheenvuoron, jotta hän kertoo meille, missä mennään ja voimme sitten keskustella yhdessä. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ hyvä puheenjohtaja. Itse asiassa Tarkoituksena ei ole suinkaan viivyttää tätä käsittelyä. En heti käsittelystä lähtien olemme olleet yhteydessä toista ryhmien varjoesittelijöihin ja olemme hyvin vakavasti pyrkineet viemään asiaa eteenpäin. Haluan siitä kiittää kollegoita. Ja näin olemme muokanneet kompromissiehdotuksia. Ne mahdollistavat sen, että voimme vähentää näiden tarkistusten määrää. Se, että kykenimme pääsemään kompromissiratkaisuihin, minusta todistaa sen, että me olemme samaa mieltä itse asioista. Ja olen sitä mieltä, että tässä on itse asiassa hyvin vähän sellaisia kohtia, jota me, josta emme pääse yksimielisyyteen. Otan esille vain muutaman kysymyksen, jotka koskevat tämänhetkistä tilannetta. Tässä on tärkeä kohta tässä mietinnössäni, joka on myös merkityksellinen Albanian tulevalle liittymiselle Euroopan unionin. Se on tämänhetkistä passia koskeva asia. Olemme muokanneet siitä kompromissiehdotuksen. Oppositio on kääntänyt asiassa parlamentin puolen Albaniassa. Mutta edelleenkään näitä poliittisia tuloksia ei ole vielä tulkittu riittävästi, eikä ole päästy vaalien äh, lopputuloksen tulkintaan, vaikka vaalit pidettiin jo miltei vuosi sitten. Olemme pyrkineet ratkaisemaan tämän tilanteen, mutta tällä hetkellä kun oppositio on kääntynyt parlamentin puoleen, niin edelleen ollaan tällaisessa umpikujatilanteessa. Jännitteet ovat siis yhä edelleen olemassa ja poliittinen tilanne on edelleen hauras. Tämä on siis ensimmäinen kysymys, jonka halusin ottaa esille. Toinen kysymys liittyy viisumikysymyksiin. Tiedän, että komissio hyväksyi 27.5. ehdotuksen, jonka tavoitteena on muokata uusi ehdotus Albaniaa ja Bosnia-Herzegovinaa koskien. Ja näin ollen meidän täytyy ehdottomasti myös kannattaa tätä komission aloitetta ja omassa mietinnössämme meidän tulee myös todeta, että hyväksymme sen periaatteen, jonka mukaisesti Albanian kansalaisilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Riippumatta siitä ö, poliittisesta jumitilanteesta, josta juuri puhuin. Tuosta muista kohdista meillä on lisätään. Meillä on kompromissiehdotukset ja Uskoakseni vielä keskustelemme näistä tarkistuksista. Halusin vain näin yhtävetona todeta, että mietinnössämme meidän täytyy vielä jättää avoimeksi Balkanin maiden liittymisnäkymät. Ja meidän tulee kannustaa niitä hyväksymään tarvittavia uudistuksia kansalaisilleen rauhan ja vakauden saavuttamiseksi. Nämä ovat ne pääosio tässä mietinnössä, niin kuten myöskin kompromissiehdotuksissa, niin haluan vielä kerran kiittää varjoesittelijöitä ja sihteeristöä tässä valiokunnassa. Grazie. Allora, Kiitoksia. Varjoesittelijät ovat Pak, Svoboda, Sargentini ja Shake. Ja pyydän teitä pitämään nyt puheenvuoron Pak ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Huntisin kanssa olemme käyneet todella menestyksekästä keskustelua näistä tarkistuksista, joita on paljon, ja pääsimme myös moniin kompromissitarkistuksiin. Tässä on ehkä vielä joitakin, joita en aivan hyväksy, mutta kaiken kaikkiaan pystymme kyllä päättämään monista asioista yhdessä. Koulutus on onneksi nyt saatu tähän parin tarkistuksen myötä parempaan asemaan. Mielestäni tämä on koko alueelle hyvin merkittävä asia ja juuri se tosiasia, että tämä alue voi osallistua meidän koulutusohjelmiimme, mutta tähän tarvitaan kansallisia virastoja, jotka voivat hoitaa sitten nämä, nämä asiat. Ja tässä mielestäni lähestymistapa mietinnössä on aivan oikea. Lykkäys sitten Ehkä se olisi aivan hyväksyttävä, mutta ei tässä tule suuria muutoksia, vaikka Albaniassa tilanne muuttuisikin. Ehkä se voitaisiin, tai tästä ehkä jäisi yksi kappale pois, mutta meidän täytyy nyt katsoa todella faktoja Albanian suhteen. Emmekä voi käyttäytyä Albanian suhteen toisin kuin joidenkin muiden maiden. Olen seurannut jo 20 vuotta, mitä Albaniassa tapahtuu. Enkä ole aina, tai olen aina halunnut olla tässä puolue neutraali. Ja olen ollut sitten oppositiossa tai hallituksessa. Niin olen aina kriittisesti julkisesti sanonut asiat, jotka ovat kiinnittäneet huomiota, niin- ja siksi kukaan ei voi syyttää minua puoluepolitiikan harjoittamisesta tässä asiassa. Mutta se, mitä siellä nyt on koettu, on jotain, mitä ei pitäisi maalle sallia, mikäli se demokraattinen maa haluaa olla. Albanian on vaalilaki, joka kaksi vuotta sitten oppositiossa ja enemmistön tuella saatiin läpi. Vaali on ollut nyt ensimmäinen ja olen seurannut tätä todella läheltä, joka nyt parhaiten on vastannut kansainvälisiä ja eurooppalaisia normeja. Ja näissäkin vaaleissa mukana oli tällaisia sosialistisia tarkkailijoita, eikä kukaan vastustanut vaalien kulkua. Vastustusta tuli vasta hallituksen muodostamisen jälkeen toisesta sosialistisesta demokraattisesta puolueesta. Ja ulkopuolisena minusta oli tuolloin hienoa, että Albanian kaltaisessa maassa, joka ei ole vielä ollut kovinkaan kauan demokraattinen, on mahdollista se, että kaksi eri puolta tavallaan löytävät yhteisen sävelen kohti Eurooppaa. Tätä pidin hyvänä. Oppositio ei pitänyt tätä hyvänä, niin vaan päätti olla menemättä maaliskuuhun asti parlamenttiin. Sen jälkeen kyllä sinne tuli, koska muuten olisi menettänyt mandattinsa, mutta mitään töitä siellä ei tehty ja ihmiset lähtivät nälkälakkoon. Mutta miksi? Jos oppositio havaitsee vaalivirheen, virheen, niin silloin sen täytyy kääntyä vaalikomitean tai perustuslakituomioistuimen puolen. Mutta ei se voi odottaa, että hallitus tai parlamentti äh, avaisi vaaliuurnat uudelleen. Ei näin tehdä missään maassa, emmekä me voi tukea tämänkaltaisia toimia. Meidän täytyy pitää kiinni perustuslaista, vaalilaista, ja jos oppositio haluaa että yhtä tai useampia asioita käsitellään oikeudessa, niin tehkö sitten niin. Näin olisi ainoa tapa toimia. En halua, että Euroopan parlamentissa mikään ryhmä tukee sellaista, mitä missään muualla ei voitaisi tukea. Emme voi tässä edistää sitä, että rikotaan lakia. Se, kuinka voimme tässä nyt auttaa hallitusta ja oppositiota, on se, että annetaan mahdollisuus muuttaa ehkä vaalilakia tai parlamentin käytäntöjä tulevaisuuden varalle tai seuraavien kunnallisvaalien varalle. Mutta todella pyydän, että emme tässä puolella ainoastaan yhtä puolta, vaan katsomme, mitkä ovat faktat. Tässä mikään ei ole yksipuolista. Ja siksi pyytäisin todella lämpimästi, että kollegat lähtisivät vakuuttamaan puolueita siitä, että kannattaa katsoa kohti tulevaisuutta, muokata ehkä sääntöjä vaalilaissa tulevaisuuden varalle, mutta ei enää penkoa vanhoja. Ja parlamentin toimi, toiminta pitää saada eteenpäin toimimaan. Siellä tarvitaan laajaa enemmistöä, jos sosialistit eivät lähde mukaan, niin silloin integraatio Euroopan suuntaan vaarantuu. Kiitos. Kiitoksia sitten Svoboda. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää lämpimästi hänen tekemästään työstä ja sanoa, että olen Pakin kanssa samaa mieltä siitä, että kritiikki tai ehdotukset eivät tässä tule muuttu, muuttumaan. Albania on saanut edistystä aikaan, se täytyy tunnustaa, mutta haluamme vielä enemmän edistystä. Esimerkiksi mitä tulee sisäiseen vapauteen, viisumivapautuksiin ja niin edelleen. Meitä todella kiinnostaa Albanian edistyminen. Ja siksi onkin hyvä, että olemme löytäneet tässä tietyn konsensuksen ja että esittelijä on valmis lykkäämään äänestystä, mutta kuitenkin ennen kesätaukoa tästä täytyy äänestää. Eli heinäkuu olisi viimeinen mahdollisuus äänestää tästä täysistunnossa. Kehittyypä tilanne, miten kehittyy. Olen paljosta yhtä mieltä Pakin kanssa, mutta niin kuin hän teki, niin en halua tässä lähteä syyttämään yhtään ketään. Maassa on opposition legitiimi, opposition tunnustama legitiimi hallitus. Tätä ei pidä kiistämän. Mutta vaalilainsäädäntöä voidaan tietenkin parantaa ja nyt täytyy pohtia, mitä tarvitaan, jotta tätä lainsäädäntöä todella voitaisiin parantaa. EPP ja me sosiaalidemokraatteina olemme viestittäneet maahan sisäpuolueillemme, että pääministeri Berishan ja oppositiojohtajan välille täytyy saada sopu Olemme pyytäneet heitä keskustelemaan keskenään. Ja siellä olisi hyvä perustaa valtuuskunta, jossa tietyt voimasuhteet toteutuvat. Toivottavasti asiassa päästään sopuun. Ja vielä kerran haluan sanoa, että tässä ei ole nyt kyse siitä, että lähdettäisiin rukkaamaan jo saavutettuja vaalituloksia, vaan että vastaisuuden varalta tai varalle muutettaisiin vaalilainsäädäntöä. Me ole, tai monet meistä olemme seuranneet tilannetta jo hyvin monta vuotta ja on valitettavaa, että tämän parempaan tilanteeseen ei ole päästy, vaikka voidaankin tunnustaa, että viimeisimmät vaalit Albaniassa sujuvat paremmin kuin tähän aikaiset mutta lisäedistystä tarvitaan. Ja vielä kerran haluaisin kiittää esittelijä sitä, että hän on valmis lykkäämään äänestystä. Ja kuten sanoin, viimeinen ajankohta tälle olisi heinäkuun täysistunto viikko. On meidän vastuumme toimia tässä asiassa. On hyvä, että oppositio on nyt palannut Albaniassa parlamenttiin, että siellä työt saadaan käyntiin Ja seuraava tärkeä viesti olisi viisumivapautus, johon suuntaan haluamme, ja maan tilanteen rauhoittuminen voisi todella johtaa tähän viisumien vapauttamiseen. Kiitoksia Svoboda. Seuraavaksi Sargentini ja sitten Katsin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aloittaisin uutisesta, joka koskee sitä, että oppositio takaisin parlamentissa ja Euroopan komissio on kertonut tästä tilanteesta ja se on erittäin hyvä uutinen, siitä että olla iloisia. Se, että edelleen taistellaan ja se, että Euroopan parlamentin valtuuskunta nyt menee Albanian rauhan avustamistarkoituksessa on erittäin hyvä askel mielestäni ja se on hyvä tilanne. Meidän täytyy odottaa tätä tulosta, eikä meidän tulisi äänestää tästä iltapäivällä. Kaikkein oleellista on, että me äänestämme kuitenkin ennen kesälomaa niin, että Albanian kansalle voimme välittää tiedon siitä, että näin tehdään, eikä jouduta sanomaan, että Äh, albanaiset eivät pääse matkustamaan syksyllä vapaasti. Kompromissitarkistukset, jos niitä katsotaan, niin siellä on esittelijän uusi ehdotus. Kompromissi 5, joka alun perin oli kappale 18, on lause, jota vihreät eivät oikein voi hyväksyä. Siinä sanotaan, että kiinnitetään huomionsa kaikkiin kielellisiin ja etnisiin vähemmistöihin ja väestön laskenta, joka on tarkoitus suorittaa vuonna 2011. Ja sen jälkeen tuleva, joka koskee tätä vapaata itsetunnistamisen periaatetta, eli saan itse sanoa, mihin etniseen taustaan kuulun. Ja haluaisin pyytää esittelijä vielä pohtimaan tätä sanamuotoa. Meillä on varmasti vielä aika muuttaa ja erityisesti siitä syystä, että meidän ei kannata tänä iltapäivällä äänestää. Lopuksi haluan vielä todeta, että olen oikein ilahtunut siitä lähestymistavasta, joka esitellään ollut ja näistä kompromisseista. Ne ovat erityisen hyviä. Kiitoksia. Allora, per conto dell'Alde, il collega Cacin. Aldesta seuraavaksi Cacin. Grazie, Presidente. I do agree with the colleagues that... Kiitos, voin yhtyä niihin kollegoihin, jotka ovat sitä mieltä, että tänään ei ole oikea hetki äänestää, mutta minusta meidän pitäisi kyllä keskustella niin pian kuin valtuuskunta parlamentista palaa. Ei siis voida aloittaa keskustelua siksi, että kaikki ajattelevat, että siellä jotain myönteistä tapahtuu ja tästä pitää kiittää, jos näin käy. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Jontisia hänen hyvästä työstään ja hyvästä, hyvistä perusteluista liittyen tähän Albanian integroitumisasiaan. On hyvä, että siellä mainitaan tämä hallituksen ja opposition välinen vuoropuhelu sen uudelleen aloittaminen ja että nälkälakko loppui toukokuussa. Komission sen Fyylerin rooli oli hyvin tärkeää silloin, kun pyrittiin pääsemään vuoden jatkuneista pattitilanteista eteenpäin, vaikkei vielä ole löydetty poliittista ratkaisua, niin nyt on käynyt ilmi, että vuoropuhelua on edistettävä. Se on ainoa tapa toimia demokratiassa ja EUn rooli myös tuli selväksi, sen tärkeys. Ilman vuoropuhelua ja kaikkien maan parlamenttielämän eri tahojen yhteistyötä Albania ei voi edistyä Euroopan unionin suuntaan. Siksi pitää jatkaa näitä ponnisteluja. Euro Albanian demokratian on osoitettava omalle väestölleen ja myös EUlle, että se pystyy pääsemään yli näistä suurista ongelmista. Kaikkien poliittisten puolueiden on pantava syrjään nämä eroavaisuudet ja etsittävä yhdessä ratkaisu. Ainoastaan tällä tavoin integraatio voi edistyä. Tämän on tapahduttava pian ja sillä tavoin vakuuttavasti, että voidaan uskoa siihen, että Albanian instituutiot voivat jatkaa normaalityötään. Kiitos. Bene, grazie collega Kacin. Ci sono cinque Kiitoksia. Nyt meillä on viisi puheenvuoropyyntöä. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti, koska meillä on vielä paljon työtä. Mutta seuraavaksi Severin. Uh, Kiitos. Me olemme tämän mietinnön osalta nyt erityisen huolestuneita Albanian integroitumista EU-hun. Tämä on Albanille tärkeä tavoite, mutta myös meille. Meidän pitää kuitenkin tehdä hyvin selväksi se, miten me olemme tähän asiaan sitoutuneet ja minkälaisia ehtoja siihen liittyy. Se päätös, jota täysin tuen, että äänestystä lykätään ei nyt liity vain menettelyihimme, vaan Albanian kollegat, jotka meitä seuraavat, heidän on ymmärtää, että tämä on poliittinen päätös. Ja nyt lähetämme Tiranan päin poliittista viestiä siihen, sen osalta, että jos poliittiset toimijat eivät pysty käymään rakentavaa rationaalista keskustelua keskenään, niin heidän Euroopan tulevaisuutensa on vaarassa. Meidän ei pidä nyt olla puolueellisia ei pidä ottaa kantaa jommankumman puolesta, eikä pidä lähteä toimimaan tuomioistuinten puolesta. Mutta on kuitenkin sanottava, että vuosikausia, jos ei vuosikymmeniä, Alvanessa on käynyt niin, että vaalin jälkeen tulee aina samantapaiset kriisit. Ja tämä tekee selväksi sen, että demokraattisessa järjestelmässä on jokin vialla. On ihan sama itse asiassa, kuka tässä vaiheessa on oikeassa ja kuka väärässä. Oleellista on se, että tässä on nyt ongelma ja Albanian poliittiset puolueet ovat kykenemättömiä sitä ratkomaan. Ja tämä on meidän huolenaiheemme. Ja Albaniassa kaikkien on ymmärrettävä, että niin kauan kuin siellä ei pystytä sisäisiä kriisejä ratkomaan, ei ole myöskään tulevaisuus meidän kanssamme hyvin valoisa. Ja sitten kollegat, viimeiseksi sanoisin vielä, että kyllä meidän pitää ihan suoraan puhua oman parlamentaarisen diplomatiamme puolesta. Siitä on ollut paljon hyötyä, kaikki eivät ehkä tätä tiedä, mutta se, että nyt sosialistipuolueen valitut edustajat ovat palanneet parlamenttiin, niin tämä on tulosta meidän monipuolue diplomatiastemme, Se, että nälkälakot ovat nyt päättyneet, on sekin meidän kaksi tai monipuolue eh, Euroopan parlamentin politiikkaa ja diplomatiaa. Meillä on siellä paljon tuloksia omasta politiikastamme ja aiomme olla jatkossakin asioihin sitoutuneita, jotta voidaan edesauttaa ratkaisun löytämistä. Jos ratkaisua ei löydy, niin pitää tehdä selväksi, että kaikki tässä voi mennä uusiksi, jopa assosiaatiosopimukset ja viisumi vapautusasia. Tämän pitää tulla nyt kristallinkirkkaasti selväksi siellä Tiranassa, että heidän maansa tulevaisuus on heidän omissa käsissään ja myös suhteet Euroopan unioniin. Kollega Thaler. Kiitos. Seuraavaksi Thaler. Grazie, presidente. Spostovani kolegi, Albanija je po mojem mnenju... Hyvät kollegat, Albania on hyvä osoitus siitä, mitä muissakin nuorissa demokratioissa on tapahtunut Berliinin muurin murtumisen jälkeen 20 vuoden aikana. Näissä maissa tietty politiikan eliitti ei pyri ratkaisemaan ongelmia politiikan avulla, vaan lähinnä keskittyvät taistelemaan toinen toisiaan vastaan. Että näin on tapahtunut useissa maissa. Ja siksi tuemmekin sitä, tuenkin sitä, mitä Severin sanoi, ja tuen sitä, mitä komissaari Fyyle on ajanut demokratia-asioissa – meidän täytyy pyrkiä siihen, että nämä demokratiat kehittyisivät eteenpäin ja pääsisivät eroon tällaisista henkilöjännitteistä ja sisäisistä taisteluista, jotka jatkuvat, olipa vaalitulos mikä tahansa. Tämä on jatkunut vuosikymmeniä. Olen yhtä mieltä siitä, että lykkäämme äänestystä, jotta annamme selkeän viestin siitä, mitä odotamme. Odotamme, että tilanne todella ratkaistaan ja että maa demokratisoituu entisestään ja tätä kautta voidaan esimerkiksi poistaa viisumit. Tämä on tärkeää sekä EUlle että albanilaisille. Kopra. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. tilanne Albaniassa on yhä vielä todella kriittinen. Tärkeä demokratia vaje, joka tuossa maassa vallitsee, tekee selväksi sen, että Albanian tapauksessa me olemme vähän liian varhain innostuneet ja katsoneet, että kaikki menee hyvin Euroopan unionin rooli ja Euroopan parlamentin osallistuminen on kyllä vaikuttanut myönteiseen suuntaan, sillä vielä pari viikkoa sitten vaikutti siltä, että tilanne voi päästä käsistä aivan täysin, jopa väkivaltaisuuksien varalle olemassa. Kuntisin mietintö esittelee hyvin Albanian tilanteen ja siinä myös puhutaan niistä toimista, joihin on ryhdyttävä. Tästä käy ilmi juuri se viesti, jonka pitäisi mennä selvästi perille tuossa maassa. Pitää tehdä selväksi, että kaksi Albanian suurta puoluetta ovat myös vastuussa nykytilanteesta. Eli tässä Kukaan ei ole syytön, vaan kaikkien pitäisi ponnistella, että päästäisiin takaisin demokratian tielle. Mitä tulee sitten viisumikysymykseen, mielestäni tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan. Nyt kansalaisten ei pidä joutua maksamaan siitä, että heidän poliittiset edustajansa ovat toimineet kielteisesti. Eli on hyvin tärkeää, että viisumiasia saadaan ratkaisu. Kiitos. Lenner. Madlener. Seuraavaksi. Dank u wel. Um, ik vraag mij soms af in wat voor parlement ik hier... Kiitos puheenjohtaja. Minä vähän ihmettelen joskus, missä oikein ollaan, sillä onko tämä parlamentti, joka haluaa parantaa kansalaistensa asemaa. Mehän tässä puhumme Albanista kaikkein, eh, siellä on valtava määrä mm, korruptiota ja mafiaa mistä puhumme? Siitä, että viisumi vapautus pitäisi myöntää heille. Näin siis albanialaiset rikolliset voisivat päästä ympäri Eurooppaa ja kansalaiset joutuisivat tästä kärsimään. Ja Albania on myös islamilainen maa, mutta islam ei ole mikään tavallinen uskonto, vaan se on ideologia, joka haluaa valloittaa muita alueita ja tämä tulee aiheuttamaan suuria ongelmia Euroopassa. Eli mitä tässä oikein tehdään, jos tämä köyhä eh, korruptiotautinen maa tuodaan Euroopan unioniin, niin tämä on kyllä täysin käsittämätöntä. Kiitos. Ultimo intervento, la Viimeinen puhuja, Giannakus. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä äärimmäisen hyvästä mietinnöstä. Siinä on mukana kaikki ne elementit, jotka liittyvät Albanian demokratian toimintaan. Niin, puheenjohtaja, olen käsitellyt yli 20 vuotta Albanian asioita ja on olemassa eri etnisiä ryhmiä, tai rotuja Albanian etelä- ja pohjoisosissa. Olemme nyt nähneet, mitä opposition suhteen on tapahtunut, mutta muistan, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin käy, vaan olemme nähneet samaa aikaisemminkin. No kuka tässä on syypää tai vastuullinen? No, sanoisin, että emme äänestäisi vielä tänään vaan lähettäisimme tavallaan viestin viisumikysymyksestä todeten, että niiden vapauttaminen riippuu siitä, kuinka demokratia edistyy, kuinka järjestäytyntä rikollisuutta voidaan ehkäistä. Albaniassa on henkilöitä, jotka tekevät todella kunnioitettua työtä. He edistävät demokratiaa, emmekä voi sanoa, että kaikki kaikki mafiaan liittyvät ongelmat liittyisivät Albanian, vaan tämä on ongelma, joka liittyy myös moniin muihinkin maihin. Länsi-Balkanin maissa on sama ongelma kaikkialla ja uskon, että tulevaisuus riippuu albanialaisista. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti ja tehdä selväksi se, että opposition on tehtävä töitä parlamentissa ja hallituksen täytyy vastata kaikille puolueille. Kiitos. Bene, allora prima di lasciare le conclusioni. Kiitos. Ennen kuin annamme esittelijälle loppupuheenvuoron, annamme nyt puheenvuoron kaakkoisasian maista vastaavaan valtuuskunnan puheenjohtaja Kukanille. Sokerina pohjalla. Kiitos ihan lyhyesti, koska moni asia, mikä minulla oli mielessä, tuli täällä jo mainittua. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Suntisia, sillä hän, hänellä oli paljon hyvää tahtoa poliittisesti, sillä hän oli valmis keskustelemaan muiden ryhmien kanssa. Kaikki ei ollut mahdollista, mutta hän kyllä ponnisteli kovasti mielestäni. Voin yhtyä siihen esitykseen, että äänestystä lykättäisiin iltapäivälle, kuten oli tarkoitus. Albanialaisten pitää ymmärtää, että kyseessä ei ole vain menettelytapakysymys, vaan selvä poliittinen viesti, josta on heille apua ja heidän pitäisi sitä järkevästi ja rationaalisesti käyttää. Olen myös tyytyväinen siksi, että äskettäin on tapahtunut poliittista liikettä sellaisen suuntaan, että tästä pattitilanteesta on voitu päästä eteenpäin. Me tarvitsemme kuitenkin selvät takeet pitkän tähtäimen poliittista vakaudesta ja sille, että demokratia voi normaalilla tavalla Albanessa toimia. Ja tätä varten meidän on odotettava ja autettava Albanian poliittisia voimia. Olen kuullut, mitä täällä on sanonut, sanottu, kaikki ovat selvästi mukana siinä ajatuksessa, että Albanian suuntaan olisi jatkossa Euroopan integraatio, ja tältä pohjalta pitäisi ratkaisua etsiä. Voin yhtyä Doris Pakkiin siltä osin, että kaikki E, olisi saatavaiseksi sellainen tilanne, että kukaan ei epäile vaalituloksia. Meidän pitäisi pystyä parantamaan äh, vaalilakea, jotta ei kävisi, niin kuin Adrian Severin, että tämä tilanne on jo toistunut ja että näin enää tapahtuisi tulevien vaalien jälkeen. Ja sitten tämä poliittinen ehdollisuus. Ymmärrän, että tämä voi ehkä olla tehokkain tapa painostaa tiettyä maata tai poliittisia voimia, mutta on kuitenkin hyvä, että tänään emme asiasta äänestä. Sille minä tosin kovasti miettimään, olenko valmis antamaan tukeni tälle poliittiselle ehdollisuudelle liittyen viisumin vapautukseen. Kaikki tiedän, mitä komissiosen sen Malmström sanoi viime viikolla ja mitä Fyyle sanoi. Siellä heinään ajatuksensa on, että ei ehdollistettaisi viisumivapautusta, sillä tässä tapautu, tapauksessa on asetettu tiettyjä tavoitteita ja kun niihin on päästy, niin minun mielestäni pitäisi kyllä antaa kansalaisille viisumivapautus. Meidän pitäisi siis mielestäni nyt jatkaa poliittista työtä mitä parlamentti ja komissio on tehnyt. Ja toivottavasti Albania se Albania, joka meillä mielessä, me emme me halunnut ottaa kantaa minkään poliittisen voiman puolesta, vaan ajattelemme Albanian tulevaisuutta. Ja se tärkeää saada aikaiseksi nyt lopullinen ratkaisu, joka olisi vakaa ja pysyvä. Kiitos. Le conclusioni al collega No niin, ja sitten esittelijä voi tehdä yhteenvedon. Ja lisäksi haluaisin kuulla hänen näkemyksensä siitä, että äänestystä lykätään. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää myös kollegoitani siitä, että olemme saaneet näin paljon uusia ajatuksia olen sitä mieltä, että koska miltei kaikki näyttävät olevan samaa mieltä siinä, että äänestystä täytyy lykätä, niin se on sitten se päätös, joka pitää tehdä. Haluan vielä kerran toistaa sen, että se viesti, jonka välitämme Albanian poliittisille puolueille, on se, että meidän täytyy kaikki mahdollisin keinoin pyrkiä pääsemään tämänhetkisestä poliittisesta umpikujasta toista. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että äänestystä lykätään. Mutta tämä lykkäys vain sen, että me haluamme päästä tästä umpikujatilanteesta, jotta voimme keskustella asioista normaalitilanteen puitteissa. koska vaikuttaa siltä, että me olemme näistä pääasioista yhtä mieltä, kuten myöskin siitä, että äänestystä lykätään, niin itse yhdessä varjoesittelijöiden kanssa pyrin vielä kerran parantamaan tätä tekstiämme mahdollisimman pitkälti. Ja olen samaa mieltä siinä, että tämä mietinnön hyväksyntä ei pelkästään ole, siinä ei ole pelkästään kysymys siitä, että henkilökohtaisesti saan olla tyytyväinen, vaan se vielä kerran esittää viestin Albanian poliittiselle johdolle siitä, että Euroopan parlamentti soveltaa kriteereitä, joita täytyy noudattaa, kun kysymys on Albanian liittymisestä ja liittymisprosessista. Olen seurannut Albanian poliittista tilannetta hyvin läheltä ja ymmärrän, että koska olen myös lähialueelta kotoisin, niin minulla on monen vuoden näkemys tästä asiasta. On paljon erilaisia ongelmia, joista suuret puolueet ovat enimmäkseen vastuussa, mikä selittää tämänhetkisen kriisin. Mutta samalla täytyy saada heidät tiedostamaan se, että monet ongelmat täytyy ratkaista. Ei pelkästään tästä umpikujatilanteesta pääsemiseksi, vaan että voidaan myöskin todella luoda todellinen demokraattinen järjestelmä. Ja tässä on todella paljon työtä tehtävänä. Ja kaikkihan riippuu siitä tulkinnasta, joka annetaan näille vaaleille. No sitten viisumivapauskysymyksestä olen samaa mieltä kuin eri kollegat, jotka ovat asiasta olleet huolissaan eri tavoin. Mutta olen sitä mieltä, että meidän ei tule antaa ymmärtää, että kantamme tiukkenee vaan että meille ennen kaikkea on tärkeää se, että periaatekysymykset ratkaistaan. Albania sen jälkeen, kun se on täyttänyt tietyt kriteerit, voi päästä nauttimaan viisumivapausjärjestelyistä. jotta Albanian kansalaiset voivat liikkua vapaasti missä vaiheessa sitten äänestys on tarkoitus pitää, jotta voimme edelleen käydä keskustelua mahdollisesti näistä tarkistuksista, jotta voidaan ottaa huomioon poliittisen tilanteen kehittyminen? On tärkeää, että otamme huomioon Albanian tilanteen kehittymisen. Bene, allora, coerente... Hyvä. No, sen mukaisesti, mitä te hyväksyitte ja esittelijä hyväksyi, niin äänestämme vasta 22. 23. kesäkuuta valiokuntamme seuraavassa kokouksessa tästä aiheesta. Nyt voimme siirtyä yhteiskeskustelun kohdista 6 ja 7, aivan kuten olimme esityslistan osalta tänään päättäneet. Kohdat 6 ja 7 ovat rahoitusväline demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä varten ja vakautusvälineen muuttaminen. Näissä käydään keskustelua muutoksista asetuksiin rahoitusvälineelle demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä ja vakaus vakautusvälineestä. 3. joulukuuta esittelijöille, eli Gallille ja Loch Bielerille pyydettiin, tai lähetettiin pyyntö muuttaa näitä artiklan 290 mukaisesti sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta, joka on nyt siis voimassa muuttaen näitä kyseisiä ohjelmia. Ja tätä ihmisoikeusvälineen muuttamista lykättiin, kun odotettiin tiettyjä tuloksia. Ja vaikka neuvotteluja on käyty, neuvoston kanssa ei ole päästy asiasta sopuun, koska se vastustaa parlamentin pyytävä, pyytämää menettelytapaa. 28.4. esittelijät kertoivat kollegoille siitä, että neuvottelut eivät ole olleet menestyksekkäitä ja he ovat ehdottaneet, että äänestämistä tästä demokratia- ja ihmisoikeusvälineestä. Ja näin on tarkoitus tehdä iltapäivällä, koska näin kaikista neljästä kysymyksestä, joista nyt neuvotellaan, voidaan äänestää kesäkuun täysistunnossa. Nämä koskevat siis yhteistyötä, kehitysyhteistyötä, yhteistyötä teollisuusmaiden kanssa, demokratia- ja ihmisoikeusväline ja vakautusväline. Ja muistutan kollegoita siitä, että jos esittelyyn jättämät tarkistukset hyväksytään, joilla halutaan käsitellä ihmisoikeusvälineeseen liittyviä delegoitujen säädöksiä, säädöksiä, niin silloin tätä samaa menettelytapaa käytettäisiin myös vakautusvälineen suhteen. Tämä on hyväksytty valiokunnassa ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Tämä on siis lähtötilanne ja nyt antaisin Gallille puheenvuoron tästä rahoitusvälineestä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Uh, well, uh, as you... Kiitos puheenjohtaja. Kuten jo kerroitte, kyseessä on pitkä tarina. Nämä tarkistukset, joita, jotka on esitetty demokratia- ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuisen edistämisen rahoitusvälineen asiaan. Ensiksi kävisin läpi nämä eri neuvottelut ja keskustelut AFET-valiokunnassa. Komissio esitti teknistä muutosta rahoitusvälineeseen viime vuonna ALV-asiaan liittyen. Tämä olisi tärkeä tarkistus, jotta voitaisiin antaa sen verran joustavuutta, että voitaisiin tehdä päätös, joka liittyy verotukseen – myös rahoitusvälineen osalta. Me yhdymme täysin tähän ehdotukseen ja sitten marraskuussa asiaa käsiteltiin ja parlamentin oikeuden yksikkö otti asian kantaa ja jos katsotaan mitä kolmelle muulle rahoitusvälineelle on tapahtunut, niin päätimme sellaista tarkistuksesta, että annettaisiin parlamentille mahdollisuus tutkia asiaa entisen komitologiaprosessin mukaisesti. EIDHR ja kolmessa muussakin välineessä. Ensimmäinen joulukuuta Lissabonin sopimus astui voimaan ja näin ei enää ollut mahdollista sääntely menettelyn avulla tätä asiaa käsitellä ja siksi piti esittää uusia tarkistuksia. 3.12. Afetissa pidettiin keskustelu ja pyysimme kollegoilta neuvottelumandaatin neuvoston ja komission kanssa. Haluttiin neuvotella 290 artiklan mukaista toiminnasta, joka liittyy strategisten asekirjojen ja monivuotisten eh, ohjelmien hyväksymiseksi EIDHR ja muiden välineiden osalta. Komitea antoi tämän mandaatin sitten ja aloitimme neuvottelut yhdessä neljästä eri välineestä, eli DCIstä, EIDHRstä ja näistä muista Kaikissa muissa tapauksissa pidettiin äänestys, mutta tältä osin ei siis äänestetty, vaan äänestys pidetään tänään. Kahden neuvottelukierroksen jälkeen, jotka pidettiin kolmikanta muodossa ja niitä johti Mitchell kehitysvaliokunnasta. Tämän jälkeen kävi selväksi, että komission neuvosta ei ole valmis antamaan parlamentille demokraattista tarkastelumahdollisuutta näitä strategia-asiakirjoja koskien, ei edes niille osille näitä strategia-asiakirjoja, jotka olisivat selvästi artiklan 290 määritelmän mukaisia. Me haluaisimme siksi löytää tässä kompromissin ja räätälöidyn ratkaisun niille näille tällaisille asiakirjainiden käsittelylle, jotta meillä voisi olla samanlainen kanta kaikkien neljään eri välineeseen ja jotta parlamentti voisi neuvotella tarvitsemme AFETissa äänestyksen näin kaikki valinnat olisivat samassa asemassa niin olisi tehty samat tarkistukset ja sitten voitaisiin katsoa, mitä pystytään tekemään. Todennäköisesti Afetista tämä menisi sitten kesäkuussa ensimmäisen käsittelyn täysistuntoon ja sen jälkeen pitäisi aloittaa seuraavat neuvottelukierrokset. Eli nyt parlamenttikomissio ja neuvosto kiistelee tarkastelu oikeusta, Euroopan parlamentin tarkasteluoikeudesta tiettyihin osiin strategia asiakirjoja ja monivuotisia ohjelmia. Eli tänään äänestimme alun perin tehdyistä tarkistuksista liittyen komission ensin tekemään ehdotuksen ja ne ovat ihan hyviä ja sitten otetaan kaikki ne tarkistukset, jotka RPSn mukaisesti otettiin mukaan. 4, 5 ja 6 tarkistukset, niiden tilalle otettaisiin 9, 10 ja 11. delegoitujen säädösten osalta. Tämä tältä osin. Kiitos. Grazie. L'onorevole Bla- Brandner, relator... Kiitoksia. Seuraavaksi Brandner, vakautusvälineestä. Hän on kyllä äitys lomalla, joten Bütikhofer korvaa hänet. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa puhun Francesca Brandnerin puolesta. Ja olen kovin kiitollinen kollegalle, joka, joka esitteli demokratia- ja ihmisoikeuksia koskevan rahoitusvälineen. Minulle oikeastaan nyt enää jää se, että voimme suositella sitä, että jatkamme sillä tiellä, jonka hän on viitoittanut äänestämällä niiden tarkistusten puolesta, jotka tuovat mukaan delegoidut säädökset eri välineisiin, mukaan lukien vakausvälineen. Horisontaalinen kolmikantaneuvottelu, aivan kuten juuri selvitettiin, ei ole johtanut sopimuksen, vaikka olen kuullut, että on pohdittu sitä, mitä on nimitetty räätälöidyksi mekanismiksi. Siitä huolimatta mielestäni edelleen on järkevää äänestää näistä tarkistuksista nyt ja sitten äänestää asiasta myös tuolla kesäkuun täysistunnossa. Horisontaalisen trilogin lisäksi mitään muodollista trilogiaa ei ole käyty komission ehdotuksen sisällöstä vakausvälineestä. Kuten kollegat tietänevät, kaikkein tärkein avoin oleva asia koskee käsiaseita ja pienaseiden torjuntaa. Ja kuten Täällä juuri kuultiin, odottelemme edelleen neuvoston ja komission yhteistä julkilausumaa sen suhteen, miten nämä kiistat on tarkoitus ratkaista, jotka koskevat pienaseiden ja käsiaseiden rahoittamista. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä tarkkaan olla. Ah, Galler, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös kollegoille sitä, että he ovat laatineet tämä mietinnöt. Lyhyesti kaksi asiaa haluaisin ottaa käsittelyyn, jotta valiokunnassa saataisiin hieman valoa tähän asiaan, eli arvonlisävero. Siitä haluaisin puhua. Siitä on jätetty tarkistus, jossa viitataan verojen tullien ja muiden maksujen poistamiseen ja kysyisin yksinkertaisesti, mitä seuraamuksia tällä olisi. Kansalaisjärjestöt ja poliittiset rahastot, jotka liikkuvat näissä maissa, tarvitsevat sen mahdollisuuden, että niille korvataan arvonlisävero. Ja ne eivät pysty omista varoistaan tällaisia kustannuksia kattamaan, jos arvonlisävero täytyy maksaa. Ja siksi kysyisinkin, että jos tässä ei viitata tähän korvausmahdollisuuteen, niin onko tämä hyödyllistä vai onko komission ehdotus kenties parempi, hyödyllisempi, jossa puhutaan siitä, että periaatteessa näitä arvonlisäverokustannuksia ei korvata, mutta poikkeus poikkeuksiakin tälle voidaan antaa. Tämä on siis loppuäänestyksen kannalta nyt hyvin tärkeä kysymys. Eli meidän täytyy tietää, käykö niin, että kentällä toimivat järjestöt eivät pysty toimimaan, jos ne joutuisivat maksamaan itse arvonlisäveron. Tässä ensimmäinen kohta. Sitten toiseksi haluaisin puhua siitä, että ensimmäisen käsittelyn jälkeen kaikista välineistä pitäisi keskustella syvällisemmin, koska nykyisessä kolmikanta komitologianeuvottelussa on käynyt ilmi, että parlamentin käsitys siitä, minkälaista valvontaa voimme tulevaisuudessa harjoittaa, niin meillä on todella kova pala purtavanamme sekä komissiossa että neuvostossa – Ja jos meillä on tällaisia ensimmäisen käsittelyn jälkeen samanarvoisia välineitä, niin meidän tulisi pohtia sitä, onko meillä muitakin mahdollisuuksia toimia, jotta saamme toteutettua oikeutemme. Tässä kaikki. Honorable Lösing. Lösing on pyytänyt puheenvuoron. Ja, vielen Dank, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. GUE-ryhmän nimissä haluaisin todella lämpimästi kiittää esittelijää siitä, että parlamentaarisen valvonnan suhteen ollaan pääsemässä konsensukseen ja siitä, että todella vaadimme tätä mahdollisuutta nyt Lissabonin astuttua voimaan. GUE-ryhmä vastusti aina Lissabonin sopimusta myös siksi, että että oli vaara siitä, että parlamentin valvontamahdollisuudet pienenisivät tätä kautta. Totta kai parlamentti on toisaalla saanut lisää toimivaltuuksia, mutta mielestäni suhteessa komission aivan liian vähän, mitä tulee näihin delegoituihin säädöksiin. Ulkoasiat joista komissio ja neuvosto Ashtonin sulla vastaavat. Meidän täytyisi torjua tällainen yksipuolisuus, koska Euroopan parlamentti, joka on suora tai ainut suorilla vaaleilla valittu kansanedustuselin tässä kärsisi. Ja delegoitujen säädösten myötä parlamentin asema heikkenee eikä vahvistu. Ja mitä tulee tähän ulkoiseen rahoitusvälineeseen – ja välineeseen, jolla edistetään maailmanlaajuisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia, niin pidämme hyvinä ja tulemme myös äänestämään näiden puolesta, siis äh, esittelijän tarkistusten puolesta, jotta Euroopan parlamentin valvonta edelleen toteutuu. Ja to, äh, hylkäämme tässä kaikki tällaiset epädemokraattiset ja yksipuoliset äh, näkökohdat. Ja mitä tulee sitten vakautusvälineeseen, olemme samaa mieltä kuin demokratia- ja ihmisoikeusvälineen kohdalla. Tässäkin tuemme tarkistuksia ja loppuäänestyksessä näiden suurten huolenaiheiden takia sisällöstä tulemme äänestämään tyhjää, aivan kuten toisenkin välineen kohdalla. Kiitos. Sì, a questo punto la parola in Kiitoksia. Christian Meunier Relex pääosastolta saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Liittyen tähän tekniseen verotarkistukseen vastatakseni teidän kysymykseenne, tässä ehdotetaan teknistä muutosta, jotta tämä olisi nyt samansisältöinen kuin muut välineet. Niissä on jo tämä joustomahdollisuus, jos ajatellaan, että tiettyjä veroja ei voida huomioida, eli kansalaisten rahoja ei pidä käyttää siihen, että maksettaisiin tullimaksuja tai erilaisia veromaksuja. Tämä tässä on periaatteena, eikä tarkoitus ole poiketa tästä säännöstä yleisesti, vaan tarkoitus on ottaa tämän joustomahdollisuus niin, että varojen hyväksyjä voisi tapauskohtaisesti päättää, että ALV-osio voitaisiin huomioida joissain sellaisissa maissa, jotka täällä mainittiin, jos ei ole olemassa sopimuksia koskien veroja, erityisesti liittyen ihmisoikeuksiin. Joskus kansalaisjärjestön on hyvin vaikea saada ALV palautettua, tai sitten on sellaisia alueisia tapauksia, joilla kaikki toimitaan hyvin monimutkaista, eli tämä on ole mikään blankkosekki, joka antaisi mahdollisuuden näitä veroimaksuja kattaa. Kiitos. Kiitos. Bysik Höferegal vielä lopuksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin aivan lyhyesti vielä kommentoida sitä, mitä kollega Gaaler juuri sanoi. Sanoitte aivan oikein, herra Gaaler, että parlamentti on todella saanut kovan palan purtavakseen neuvostossa ja komissiossa, mutta olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että me haluamme osoittaa komissiolle ja parlamentille, että meillä, mekin olemme aika kova luu, niin että yhdessä sitten voimme tehdä kesäkuussa päätöksen täysistunnossa ja tämän jälkeen muutkin joutuvat pistämään hampansa koville ja keskustelemaan asiasta syvällisemmin. Kollega Gall. Thank you. Uh, Gall. For... Kiitoksia hyvät kollegat näistä puheenvuoroista. Halusin vähän vastata edustaja Gallerille, jos ymmärsin oikein sen, mitä hän sanoi. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siinä, että, että kansallisjärjestötyölle on erittäin tärkeää se, että näistä tarkistuksista äänestetään ja komissio muuttaa alkuperäistä ehdotustaan, jotta voidaan mahdollistaa se, että hyväksyttävyys saadaan aikaiseksi. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että äänestämme nyt komission ehdotuksen puolesta. Se, mitä tässä nyt kuitenkin tapahtui, on se, että meillä oli kaksi välinettä, kehitysyhteistyö, rahoitusväline ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva rahoitusväline. Ja me käsittelemme näitä kahta välinettä eri valiokunnissa. Ja otimme vain ne kysymykset, jotka liittyivät demokratia- ja ihmisoikeuksia koskevaan rahoitusvälineeseen. Ja ja rahoitusvälinettä taas käsitellään, käsitellään tuolla kehitysvaliokunnassa. Ja siitä syystä näette, että tässä on eroja. Mutta tässä me sitten täysin tuemme komission ehdotusta. Niin, asia on aivan monimutkainen. Just. Sorry. Okay, sorry. Uh, do I have to repeat it? No, no. Niin, anteeksi, pitääkö tämä toistaa? Okay, so, so we will back in the committee. Uh... Me siis tuemme sitä, että valiokunta ottaa tämän ALV-kysymyksen mukaan. Ja tuemme siis valiokunta täysin tässä tarkistuksessa. Tässä suhteessa siis aivan selkeitä. Grazie per... Kiitoksia tästä yhteistyöstä. Seuraavaksi kohta kahdeksan. Päätöslauselmaesitys Islannin jäsenyyshakemuksesta Tiedämme, kuinka hankalassa tilanteessa tämä maa on rahoitus- ja talouskriisin takia. Se on romahduttanut maan pankkijärjestelmän ja johtanut ennenaikaisiin vaaleihin. Ja poliittinen koalitio maassa on aika Eurooppa-myönteinen. Ja Islannin hallitus on päättänyt jättää Islannin jäsenyyshakemuksen, jotta maa saisi vakautettua myös taloustilannettaan. Ja vuonna 2010 komissio on antanut myönteisen lausuman Islannin jäsenyyshakemukseen, mutta neuvosto ei ole vielä ottanut asian kantaa, mutta tekee sen mahdollisesti tämän kuun huippukokouksessa. Esittelijä Preda kävi viime viikolla vierailulla Islannissa ja hän tapasi tärkeitä hallituksen, parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä sellaisia, jotka vastustavat jäsenyyttä, että sellaisia, jotka sitä puoltavat. Ja Preda keskusteli heidän kanssaan jäsenyyshankkeeseen liittyvistä ongelmista. Ja tähän päätöslauselmaesitykseen Preda otti mukaan ne huomiot, joita hän kuuli tällä matkalla – ja pyytäisinkin häntä nyt käyttämään puheenvuoron ja kertomaan meille, minkälaisen vaikutelman tämä visiitti maahan herätti hänessä. Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum ați menționat... Um, Kuten aivan oikein totesitte, viime viikolla minulla oli mahdollisuus tavata Islannin parlamentin vastapuolemme tapasin maatalous-, ulko- ja kalastusministerin. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä Islannille ja sen yhteistyölle Euroopan unionin kanssa. Lisäksi minulla oli mahdollisuus tavata kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka ovat joko EU-liittymisen puolella tai sitä vastaan. Sain tavata myös ammattiyhdistysliikkeiden johtajia, yliopistoedustajia, lehtimiehiä, kansalaisjärjestö, kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja näin on helpompi ymmärtää sitä, miksi viime vuoden heinäkuussa Islanti esitti jäsenyyshakemuksensa EUlle. Kuten tiedätte, komissio esitti tähän myönteisen kantansa ja lähitulevaisuudessa neuvoston on tarkoitus ottaa kantaa mahdolliseen ehdokkuuteen. Kun tarkastellaan tätä mietintöä, niin siinä on muutama tärkeä kohta. Ensinnäkin poliittiset kriteerit. Kuten kaikki tiedämme, Islantihan on maa, jolla on demokraattiset perinteet, parlamentti, todellinen poliittinen, esimerkillinen demokraattinen kulttuuri. Ja tässä suhteessa suurin osa poliittisista kriteereistä on heti täytetty. Aivan kuten komissio korosti, joitakin ongelmia pitää vielä ratkaista. Kuten komissio totesi, varsinkin kysymys on oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta. Taloudellinen puoli sitten Islantihan kuuluu eurooppalaiseen talousalueeseen, mikä osoittaa, että maa on kykenevä toimimaan ja osallistumaan yhtenäismarkkinoihimme. Toisaalta, kuten tiedämme, talouskriisi on kohdellut kovakouraisesti maata viimeisten kuukausien aikana. Tällä hetkellä näkyvissä on myönteistä kehitystä mikä merkitsee tiettyä taloudellista vakautta. Ja ne henkilöt, joita tapasimme, puhuivat siitä, että tilanne on paranemaan päin. Siitä huolimatta Islannissa keskustellaan voimakkaasti siitä, millä tavalla on tarkoitus tutkia pankkijärjestelmän romahtamista ja talouskriisiä ja tämän vaikutusta myös taloudelliseen ympäristöön. Tutkinta komission tulokset esitellään, mutta yleisesti ottaen vaikka nähdään, että ilmassa on selkeää luottamuksen puutetta suhteessa poliittisiin puolueihin, niin vaaleissa myös yllättävällä tavalla tuli esiin puolue, joka on täysin näitä vanhoja kantoja vastaan. Tässä suhteessa haluaisin myös talouskysymyksen ottaa toisen arkaluontoisen kysymyksen esille, joka koskee kahdenvälisiä suhteita Islannin ja Iso-Britannian välillä, kuten myöskin Islannin ja Alankomaiden välillä. Käynnissä on prosessi, varsinkin sen kirjan jälkeen, jonka joka lähetettiin Islannin hallitukselle viime viikolla. Hallitus on vahvistanut, että sen tavoitteena on viedä neuvottelut päätökseen, jotka koskevat Alankomaita ja Iso-Britanniaa. Olettaisin, että nämä tulokset saadaan piakkoin. Sitten kun puhutaan Islannin kyvystä täyttää Euroopan unionin jäsenyysvaatimukset, niin suurin osa näistä vaatimuksista on jo täytetty. Kuten totesin, sillä Islantihan on jo osa eurooppalaista talousaluetta. Kaikkein tärkeimmät kysymykset liittyvät nimenomaan maatalouteen ja kalastukseen. Nämä asiat tulivat usein otteeseen esille Islannin tapaamisissani, mutta koska maatalous ja kalastus ovat nyt uudistuksen alaisia Euroopan unionissa, niin minun mielestäni on mahdollista, että voimme sanoa aikaiseksi rakentavan vuoropuhelun avulla hyvän keskustelun aikaiseksi komission, parlamentin ja Islannin välillä. Islannin strateginen rooli, jos maasta tulee jäsenvaltio, se olisi silloin ainoa jäsenvaltio, joka kokonaan kuuluu arktiselle alueelle. Ja lopuksi haluaisin puhua siitä, että vain 33 prosenttia islantilaisista tukee Islannin liittymistä Euroopan unioniin. Mutta Tilanne on myöskin hyvin epävakaa, sillä kaikki poliittiset puolueet, lukunottamatta sosiaalidemokraatteja, ovat jakautuneet näkemyksissään. Siitä syystä keskustelu on erityisen tärkeä. Vielä kerran kyseessä on valtio, jossa demokratian kulttuuri on erittäin vakaa, joka on täysin suuntautunut kohti vuoropuhelua. Ja siitä syystä tässä mietinnössä olen rohkaissut komissiota tukemaan tätä vuoropuhelua, laajennettua vuoropuhelua ja tarjoamaan mahdollisimman tarkkoja tietoja, jotta kaikki Islannin yhteiskunnan eri äänet tulevat kuulluksi. Kiitoksia. Grazie, onorevoli. Kiitoksia, Preda. Nyt meillä on neljä puheenvuoropyyntöä. Ja sanon jo nyt heti, että kolmas kesäkuuta torstaina on tarkistusten jättämisen määrä aika. Aika ei ole, koska päätöslausuma pitäisi hyväksyä aika pian kesä, kesäkuun huippukokouksen jälkeen, koska tämän jälkeen täytyy päättää, kuinka tai aloitetaanko jäsenyysneuvottelut Islannin kanssa, eli 3.6.18. Siihen mennessä täytyy jättää tarkistukset. Omen Hyvä puheenjohtaja. Se, mitä tällä todettiin, on nimenomaan oikein. Eli me olemme kaikki miltei samaa mieltä tästä asiasta. Mutta tällä hetkellä hän on kirjoittanut aivan liian myönteisen mietinnön. Hän tuntee tämän näkemyksen ja tuolla hän nyt naureskeleekin. Hyvä puheenjohtaja, hän sanoi itse, ja hän kertoo ne mietinnössäkin, että kun puhutaan Islannin liittymistä, niin siitä on hyvin vähän poliittista yhteisymmärrystä. Näin hän toteaa itsekin. Hän on aina tämä todennut. Ja nyt kun tarkastellaan talouskriisiä, niin hyvin monet tärkeät poliittiset auktoriteetit, jotka eivät halua, että Islanti liittyy EU-hun, ovat puhuneet. Siitä syystä kysynkin, onko tämä todellaan, todellakin se syy, miksi maa pitäisi liittyä. Sitten puheenjohtaja, jos sanon sitä mieltä, että tämä pitää vielä läpi, niin minulla on joitakin kommentteja. Kappale kahdeksan. Isännillä on velvoitteita eurooppalaisella talousalueella. Mutta minäpä kysyn, miksi tämä nyt esittelen mielestä on niin myönteinen asia, sillä minä olen käsittänyt, että viime viikolla kirjoitettiin rikkomisprosessin merkeissä kirje Islannille, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että lainsäädäntö otetaan käyttöön, jota ei ole tuotettu käyttöön. Näin ei ole siis tehty. Eli mitään myönteistä tässä ei ole. EFTA, käsittääkseni hyvä puheenjohtaja, on siinä käsityksessä, että Islanti on valmis liittymään. Ja sitten hyvä puheenjohtaja, tässä Euroopan komission kertomuksessa on monia asioita, joissa komissio suhtautuu paljon kielteisemmin näihin asioihin kuin esittelijämme. Euroopan komission neuvon mukaan todetaan, että kalastuskysymyksissä, maatalouskysymyksissä, maatalouden kehityskysymyksissä, maaseudun kehityskysymyksissä, ympäristökysymyksissä – rahoitusalassa, valvonnassa, kaikissa näissä eri kohdissa on vielä paljon tehtävää. Että ei täytetä kriteereitä. Ja minusta sinä, Kristian, olet aivan liian myönteinen suhtautumisessasi mielelläni olisin samaa mieltä niiden kriittisten kommenttien kanssa, joita komissiokin on esittänyt. Ja puheenjohtaja, minulla tähän mennessä ei ole kyllä näkemystä siitä, että tulevassa huippukokouksessa tehdään jotain päätöksiä Islannista. Ihan vain siitä yksinkertaisesta syystä, että monilla hallituksella ei ole mahdollisuutta tällaisia päätöksiä tehdä. Kiitoksia puheenjohtaja, nämä ovat minun näkemykseni. Grazie molte. La... Kiitoksia seuraavaksi Tanok. President. Well, the... E Kiitos puheenjohtaja. ECRn ryhmä on selvästi Islannin jäsenyyden kannalla. Sen olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten. Ja jos tämä hakemus onnistuu, niin siitä tulee tärkeä porkkana, joka ehkä innostaa vielä paljon suurempaa naapurimaata, eli Norjaa, ja sekin ehkä voisi aikoinaan liittyä EU-hun. Islanti on pieni vakaa maa, mutta Valitettavasti tällä hetkellä siellä on hyvin vaikea taloudellinen tilanne sen takia, että siellä oli rahoitusalalla vähän uskaliasti toimittu ja maa joutui melkein vararikkoon ja sen takia me nyt tarkastelemme uutta liittymis, sen liittyvää velan uudelleen neuvottelua ja yhdistynyt kuningaskunta on tämän taustalla, sillä moni meidän kansalaisimme oli sinne rahojen tallettanut myös moni hollantilainen ja uskoakseni alkomaiden vaaleissa tämä asia tulee olemaan enemmän esillä kuin meillä. Meillä se ei vaaleissa ollut kovinkaan paljon esillä ja uskoisin, että me, meidän hallituksemme selvästi puolustaa islamin mukaan tuloa ja tämä säästöjen menetys on ihan erillinen asia kuin mukaan tulo EU-hun. Mutta tietysti tässä suurena haasteena on se, että pitäisi vakuuttaa Islannin kansalaiset siitä, että jäsenyys on kannattavaa. Ja pitäisi vakuuttaa jotenkin myös siitä, että heidän perinteistä kalastustoimiaan kunnioitetaan ja heille pitäisi mielestäni antaa jonkinlaisia poikkeuksia yhteiseen kalastuspolitiikkaan, joka ei mielestäni ole kovinkaan onnistunutta muutenkaan. Eli tässä pitäisi nyt eh, todellakin saada Islanti mukaan ja Norja mukaan ilman, että niiden kalastusalat vaarantuisivat tässä ollaan nyt aika lailla väsyneitä laajentumiseen, mutta tuskinpa ihmisillä on mielessään Islanti silloin, kun ajatellaan, että lisälaajentuminen voisi olla hankalaa. Se, mistä tuntuu, että Islanti ei olisi taloudellisesti mitenkään rankka Euroopan unionille, eikä jäsenyyden jälkeen tulisi myöskään suurta muuttovirtaa muihin EU-maihin. Tiini Dei Verdi. Sargentini vihreistä. Als een Nederlandse, die overigens geen... Hollantilaisena tiedän hyvin, mitä Islannissa on tapahtunut. Tiedän, mitä esittelijä sanoo. Tässä kahden välisten kysymysten ei tule olla neuvotteluiden aloittamisen esteenä ja mikään ei saa kiinnittää huomiotamme muualle, kun pohdimme, pitääkö neuvottelut aloittaa. Ja vastaisin brittikollegalle, koska tästä varmasti tullaan keskustelemaan, tai tullaanko tästä keskustelemaan Hollannin vaalikampanjassa? Ei. Kaikki kysymykset, jotka liittyvät Eurooppaan, niistä puhutaan vaalikampanjan ulkopuolella – on kuitenkin yksi tärkeä asia, joka liittyy Islannin jäsenyysneuvotteluihin, ja tämä on täysin erilainen näkökohta kuin puhuttaessa Länsi-Balkanista, jossa demokratiaa vielä kehitellään. Islanti on yksi maailman vanhimmista demokratioista ja sitä täytyy arvostaa. Ja olemme huomanneet, että kansalaiset myös haluavat pitää kiinni oikeuksistaan – Tämä nähtiin viime kansanäänestyksessä palautuksista Hollannille ja Isolle Britannialle. Kansalaiset kieltäytyvät tästä edelleen. Ehkä meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään Islannin viranomaisia ja ymmärtää, halutaanko tässäkin ehkä pitää kansanäänestys tässäkin kysymyksestä. Vihreät kyllä puoltaisivat Islannin liittymistä, mutta jos päätämme vastaanottaa Islannin EU-hun, meidänkin täytyy olla selväsanaisia. Kalastuksen täytyy olla kestävää ja Islannin kalastuksesta onkin paljon sanottavaa, mutta ei ole mahdollista, että me ajamme läpi omat sääntömme, mutta kalastus jatkuu, kunnes mitään kalaa enää näiltä vesiltä ei löydy. Mutta kalastus on hyvin tärkeä elinkeino islantilaisille ja tämä täytyy muistaa. Ja täytyy muistaa myös se, että islantilaisilla on oma talouden ja rahoitusjärjestelmän valvontamalli. Hollantilaisena olen myös sitä mieltä, että Islannilla pitääkin olla tällainen oma rahoitusvalvonnan mahdollisuus. Mutta me vihreinä puolemme jäsenyyttä ja haluamme oppia islantilaisilta mahdollisimman paljon. Onorevole Madlener, prego. Madlener, olkaa hyvä. Heu kort Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mä puhuja lyhyesti. Olen samaa mieltä kuin Ria Omen Räytön. Tässä tapauksessa olen hänen kanssaan samaa mieltä. Minusta asia on katsottu aivan liian silmällä siellä läpi. Ja talousopimuksen lopputulos on myöskin otettu huomioon. Miksi sitä nyt ei tulisi ottaa huomioon Kyllä kansanäänestys pitäisi pitää. Ei pidä päästä sellaista maata liittymään, jonka kansa on sitä mieltä, ettei se halua liittyä. Demokratiassa tällainen kansanäänestys olisi oikein suositeltava. Onorevole Thaler, suo Thaler. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi poudaril, da podpiram Kiitoksia haluaisin sanoa, että tuen Islannin mahdollista liittymistä Euroopan unioniin ja haluaisin onnitella Predaa hänen loistavasta työstään. Tämä mietintö on todella erinomainen. Hän kohtasi Islannissa kysymyksiä, joita ei ole vielä ratkaistu ja kysymyksiä, jotka liittyvät lainsäädäntöön, jotka ovat vielä kesken, mutta kahden kollegan, hollantilaiskollegan lausunnot hieman aiheuttavat minussa huolta. Jatkuvat, siis kahveliset neuvottelut jatkuvat edelleen ja niillä saattaa siis olla tärkeä rooli neuvotteluissa. Mutta ehdottaisin, että jatkossa me kaikki ja esittelijä pohtisimme sitä, kuinka jatkossa voitaisiin asettaa esimerkiksi 12 kuukauden määräaika kahdenvälisten kysymysten ratkaisemiseen. Ja jos kysymyksiä ei saada tuossa ajassa ratkaistua, silloin väliin tulisi kolmas osapuoli ratkaisijaksi, koska tällainen kansainvälinen tuomio, vallankäyttö voisi auttaa ennen kuin asiat menevät liian lukkoon. Toivottavasti neuvosto voi tehdä tämän päätöksen pikaisesti ja aloittaa neuvottelut Islannin kanssa, koska tällä annettaisiin sekä viesti myös aikataulun suhteen. Islanti on jo kauan sitten jättänyt oman jäsenyyshakemuksensa ja nyt olisi tärkeää saada oikeanlainen impulssi laajentumiselle. Islanti ja Makedonia ovat tässä mielessä, niin ne voivat aloittaa neuvottelut yhtä aikaa. Kiitos. Sitten meillä on lopuksi pöreitä esittelijä. Ehm, Haluaisin alkuun kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroista. Kollegan kysymykset ovat tärkeitä. Onko Islanti valmis liittymään? Onko tämä liittyminen oikea-aikainen? Kysymykset ovat hyvin vakavia ja merkittäviä. Ja Islannilla on tietysti myös oikeus vastata näihin kysymyksiin. No, oikeastaan sen voinkin vaan sanoa. Ei meidän päätettävissä me ole Islannin kansalaisten sijaan tai hallituksen sijaan se, mitä nämä haluavat. 49 artiklan mukaisesti kaikki Euroopan valtiot voivat esittää jäsenyyshakemuksensa. No sitten tämä liian myönteinen lähestymistapa, niin josta minun on syytetty. Minusta meidän täytyy olla myönteisiä tämän liittymisen suhteen. omalta osaltani toivon, että kesäkuun neuvosto tekee päätöksen. Minusta ei ole syytä siihen, miksi tätä <clears throat> päätöstä pitäisi lykätä. Haluan kiittää edustajia Tsehanakia näistä näkemyksistä ja Islannin ja Norjan välisen suhteen huomioimisesta. Tämä suhde myös ottaa huomioon kaikkien muiden toimesta. Haluaisin lisäksi kiittää kalastukseen liittyvistä kommenteista. mutkin kollegat mainitsivat myös kalastuskysymykset. Meidän täytyy pyrkiä löytämään pitkän aikavälin ratkaisu Islannin kanssa. Se on erittäin tärkeää. Haluan kiittää myös edustaja Sargentinia näistä kommenteista. Hän puhui kansanäänestyksestä. Kansanäänestys on tarkoitus pitää Islannissa neuvotteluiden päätteeksi. Jos neuvottelut viedään loppuun, niin silloin niistä äänestä kansanäänestyksellä. Se on asia, josta on jo päätetty. että ovat ottaneet huomioon tämän ratkaisun. No kun sitten tarkastellaan rahoitusvalvontaa ja sitä, että sen pitää olla Islannin mm, prioriteettina, olen tässä aivan samaa mieltä. Ja kun puhutaan EFTAsta, niin tuo kertomushan oli jo kirjoitettu silloin, kun kirje tuli. Mutta aion esittää tarkistuksen, joka ottaa huomioon tämän kysymyksen. En aio jättää huomiota asiaa, mutta kuten todettu, mietintö kirjoitettiin jo siinä vaiheessa, kun tuo kirja julkaistiin. Olen myös tiinin kanssa samaa mieltä siinä, että meillä on paljon opittavaa Islannilta – huomioin jo tämän kansanedustuskysymyksen ja kiitän edustaja Tsanokia mm. näistä kommenteista. Kun puhutaan määräajasta, jonka puitteissa kahdenväliset kysymykset tulisi ratkaista, niin en nyt oikein tiedä, että tarvitaanko tuollaista määräaikaa. Sillä Islannin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden väliset erimielisyydet kyllä ratkaistaan alle vuodessa. Olen aivan vakuuttunut siitä ja olen vakuuttunut siitä, että löydämme ratkaisun paljon nopeammin kuin mitä on odotettu. Olen vakuuttunut siitä, että nämä keskustelut viedään eteenpäin niin kuin on tarkoitus. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olemme saaneet myös tämän esityslistan kohdan käsitellyksi ja nyt voimme siirtyä kohdan viisi käsittelyyn, eli EUn ja Pakistanin välisen takaisinottosopimuksen. Nicole Chilnilsen esittelijänä saa ensimmäisen puheenvuoron. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Me käymme nyt kolmannen keskustelun tästä hyvin ajankohtaisesta asiasta, sillä EU-Pakistan huippukokous on juuri ajankohtainen asia. Ainoa tarkoitus, joka on estetty, on edustaja Predalta, ja siihen vastaan nopeasti, sillä nämä argumentit eivät minua vakuuta. Täällä sanotaan, että tämä sopimus ei takaa EUn tarkasteluoikeutta. On totta, että tämä ei nyt vakuuta meitä, sillä Euroopan komission asiantuntijoiden kokouksessa sain kuulla, että parlamentilla ei ole oikeus olla mukana, sekavalvontakomiteassa ja että kaikki väärinkäytökset ja ihmisoikeusrikkomukset, jotka ehkä todetaan, näistä ei anneta meille tietoa. Eli en siis ole mitenkään vakuuttunut näistä teidän tarkastuksenne argumenteista. Olen yhä sitä mieltä, että meidän pitää toimia koherentisti, kun puolustamme ihmisoikeuksia edessä täysistunnossa Strasbourgissa sain kuulla eri puolilta täysistuntoa, että kollegat eivät ole tyytyväisiä Pakistanin oikeuksien kunnioittamisen tilanteeseen, onpa kyse naisista tai uskonnoista vähemmistöistä, joista erityisesti puhuttiin kyseisessä täysistunnossa. Ja voin tietysti täysin yhtyä näin tuomitseviin puheenvuoroihin. Siellä on väkivaltaa, ihmiset katoavat, kolman tuomio on käytössä, Geneven eh, sopimusta ei ole vahvistettu liittyen pakolaisasemaan, eli tämä on kyllä todella oleellista kaikki tämä tässä yhteydessä. Minun mielestäni tämä sopimus ei ole missään tapauksessa tarpeeksi hyvä, sitä pitäisi pystyä parantamaan ja näin todella pitää tehdä. Aikaisempia sopimuksia ei ollut arvioitu ja minusta olisi hyvin tärkeää, että evaluaatio todellakin tehtäisiin ja että meille annettaisiin sitä tietoa ennen kuin uusi sopimus solmitaan. Minusta sopimusta voidaan parantaa. Meillä on täällä paljon kysymyksiä, täällä on paljon epämääräisiä asioita. Meillä kysymyksiä liittyen esimerkiksi sopimuksen täytäntöpano aikaan, sen voimaan astumiseen, sitten tämä sekä valvontakomitea ja se, että kumpikaan osapuoli ei pysty hallitsemaan afganipakolaisten tilannetta. Tässä on paljon kysymyksiä, joihin ei löydy vielä vastauksia. Olen vakuuttunut siitä, että komissio ja erityisesti komission jäsen Palmström voisi vielä parantaa tätä sopimusta. Tämä on aivan täysin mahdollista ja olen sitä mieltä, että parlamenttimme, joka pystyi vastustamaan SWIFT-sopimuksen hyväksymistä. Se koski ihmisten henkilötietoja. No meidän pitää pystyä toimimaan yhtä hyvin kuin kyseessä ovat pakistanilaisten tai afganistanilaisten henkilötiedot. Eli parlamentilla on nyt historiallinen mahdollisuus. Tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun me voimme ottaa kantaa takaisinottosopimukseen. Ja nyt pitää käyttää tilaisuus hyväksi ja tehdä selväksi, että me olemme todella huolissamme ihmisoikeuksista. Pitää varmistaa se, että tästä sopimuksesta tulee erilainen ja parempi. Eli tässä on kyse nyt meidän uskottavuudestamme. Minulle monta kertaa sanottu, että ei Pakistan ole niin paha ja niin poispäin, mutta ei minä nyt ajattele ainoastaan Pakistania, vaan tämä sopimus, jota meille on nyt esitetty, koskee Pakistania. Lissabonin sopimuksen jälkeen tämä olisi voinut olla joku muukin maa tässä kyseessä, ja olisimme voineet tuossa tapauksessa kyseistä sopimusta parantaa. Eli tässä mielessä kannatan sitä ajatusta, että lykättäisiin tätä sopimusta, sen hyväksyntää, sillä se ei ole tyydyttävä. Nyt mielelläni kuulen teidän kommenttinne. Kiitos. Allora, prima il collega Preda. E- Ensin collega Preda. Kiitoksia puheenjohtaja. Valikuntamme edellisessä kokouksessa esittelin jo ne syyt, miksi olen sitä mieltä, että parlamentin täytyy hyväksyä tämä teksti. Esitin tarkistuksen yhdessä edustaja Strassalin kanssa. Ja meidän perustelumme heijastelee EPPn kantaa. Olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että meillä on selkeä puitteista tälle yhteistyölle, kun puhutaan takaisinotosta Pakistanin suhteen. On tärkeää, että meillä on selvä puitteisto, jonka avulla toimitaan. Toisaalta olen sitä mieltä, että jos pohjaksetaan aiemmat sopimukset, niin tämä perustelu ei ole riittävä. Me emme voi ottaa tällaista ehtoa käyttöön. Kun puhutaan itse sopimuksesta, niin sopimus mahdollistaa sen, että siihen voidaan sisällyttää ihmisoikeuskysymykset artiklaan 15, ja vaikka Pakistan ei olekaan hyväksynyt Geneven yleissopimusta, niin jäsenvaltioiden Euroopan unionissa täytyy kuitenkin noudattaa kansainvälisiä normeja, kun kysymys on ihmisoikeuksista. Ja jäsenvaltiot ovat velvollisia siis tämän sopimuksen soveltamiseen – kun kysymys on siitä, että parlamentti ei ole mukana takaisinotto komiteassa, niin tämä teksti tuli voimaan ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja parlamentin mukanaolo on toivottavaa tulevaisuudessa. Mutta tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että meidän täytyy hylätä nämä neuvottelut, joista on neuvoteltu ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Näin ollen pyytäisin, että äänestätte tarkistukseni puolesta, jotta Euroopan unionilla ja Pakistanilla säilyy yhteistyöpuitteisto. Tämä on erityisen tärkeä kysymys ja asia, josta on neuvoteltu pitkään. Ja tämä on minun poliittisen puolueeni kanta myöskin. Kollega Lösing. Ja, vielen dank. Kiitoksia. GUE-NGL-ryhmän nimissä olen jo aikaisemmassa valiokunnan kokouksessa käynyt läpi tämän sopimuksen eri kohtia hyvin laajasti ja olen Jill Nielsenin kanssa monesta asiasta yhtä mieltä. Meidän pitäisi minunkin mielestäni käyttää nyt tämä tilaisuus hyväksemme, jotta voimme ottaa todella käsittelyyn esimerkiksi ihmisoikeus- ja pakolaiskysymykset. Haluaisin viitata vielä siihen, että erityisesti Amnesty International ja muut avustusjärjestöt ovat kritisoineet hyvin selkeästi tätä sopimusta ja jopa varoittaneet siitä. Ja siksi meille on selvää, että hylkäämme sekä Preidon esittämät tarkistukset että tämän koko mietinnön. Di conclusione al relatore. Esittelijän loppupuheenvuoro. Le, je pense que l'accord de... Minusta kumppanuus- ja yhteistyösopimus Pakistanin kanssa, joka on 2004 vuodesta asti ollut voimassa, on ihan paikallaan, eikä tämä asioita nyt käsitellään siihen vaikuta erityisesti siksi, että yhteistyö kansainvälisen yhteisön kanssa terrorismia vastaan on tunnettua ja se toimii hyvin. Ei tässä nyt pitää, pidä erehtyä, emme tässä halua lähteä näitä asioita kyseenalaistamaan. Tästä ei ole nyt kyse. Olen vakuuttunut siitä, että tätä sopimusta on parannettava. Minä luotan siihen, että komissio sen tämän parannuksen pystyy tekemään. Eli meidän pitäisi saada aikaiseksi sellainen sopimus, joka kunnioittaa paljon paremmin ihmisoikeuksia. Te sanoitte, että tämä sopimus kyllä suojaa ihmisoikeudet, mutta jos ajatellaan, mitä kansalaisjärjestöt sanovat, niillä ei ole mitään mahdollisuutta paneutua tähän asiaan. Tämä käy ilmi esimerkiksi, jos katsotaan ihmisoikeusviraston eh, uudet tutkimukset toukokuulta, ja tällöin sanotaan, että siellä sanotaan, että hallitus ei anna tukea ihmisoikeustahoille, ne eivät ole itsenäisiä eikä yksilöiden ole mahdollista tehdä valituksia. Ainoastaan kymmenen kansallista virastoa voitaisiin hyväksyä. Kansalliset henkilötietosuoja, viranomaiset eivät ole riippumattomia, eivätkä pysty tekemään tutkintaa. 11 EU-maassa. Ne eivät pysty tekemään suurinta osaa siitä työtaakasta, mikä niille kuuluu. Eli tämä koskee EU-kansalaisia, eli voidaan helpostikin ymmärtää, kuinka vaikeaa on valvoa muuttavien henkilöiden tietojen kohtelua, eli tämä takaisinottosopimus ja muutkin takaisinottosopimukset, joista neuvotellaan. Kaikissa sanotaan aina kuka on vastuuhenkilö molempien osapuolien osalta, jotta voidaan taata palautettujen henkilöiden perusoikeudet. Tässä se, mitä halusin lisätä siihen, mitä tällä kollega sanoi. Kiitos. Tänä iltapäivänä äänestämme tästä aiheesta kello 16.30. Ja kysyn tässä välissä, haluaako komissio lyhyesti kommentoida asiaa? Bene, mi sembra che tutto sia... No, kaikki näyttää olevan selvää. Joten kiitän teitä yhteistyöstä ja keskeyttään kokouksen nyt 15 minuutiksi kello 11.30 asti. No? A chi? Prego allora, signor. Täällä taisikin olla vielä puheenvuoropyyntö komissiosta, tohtori Marius. Much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja haluaisin hyödyntää tilaisuutta korostaakseni sitä, miten tärkeä tämä sopimus on laittoman maahanmuuton torjumiseksi Euroopan unionissa. Ja aika paljon laittomia maahanmuuttajia tulee nimenomaan Pakistanista. Pitkän neuvottelun jälkeen saimme vuonna 2000 toimivaltuudet tässä kysymyksessä ja mielestämme olemme onnistuneet saamaan tasapainoisen ratkaisun aikaiseksi näissä neuvotteluissa. Haluaisimme muistuttaa jäseniä siitä, miten tärkeä tämä sopimuksen alueellinen merkitys on, kun tarkoitus on torjua myös laitonta maahanmuuttoa yhdessä muiden maiden kanssa, varsinkin kun neuvotellaan Turkin kanssa asiasta. Sopimuksen tavoitteena on parantaa yhteistyötä lähettävien vastaanottavien maiden hallintojen välillä, jotta takaisinottoprosessi olisi nopeampi. Ja kyseessä on täysin hallinnollinen väline, joka ei suinkaan liity henkilön asemaan tai hänen oikeuksiinsa. Yksilön oikeudet käsitellään muussa lainsäädännössä. Tunnustamme täysin, että kyseessä on hyvin arkaluontoinen kysymys ja arvostamme sitä, että uskotte, että ihmisoikeuskysymys tulisi ottaa huomioon? Mutta haluaisimme myös muistuttaa siitä, että Pakistanin laittomat maahanmuuttajat vaikuttavat hyvin moniin maihin, kun ne tulevat EUn alueelle ihmissalakuljettajien avulla. Ja nämä salakuljettajat näin saisivat tietyn viestin tältä Euroopan parlamentistakin, jos tätä sopimusta lykättäisiin tai se keskeytettäisiin. Me tiedotamme ehdottomasti tästä takaisinottosopimuksesta ja muista sopimuksista Euroopan parlamentille sopimusten puitteissa. Ja haluaisin rohkaista teitä viemään tämä sopimus eteenpäin. Meillä kesti kauan neuvotella sitä ja haluaisimme täytäntöönpanna sen. Kiitoksia. Grazie a tutti, appuntamento alle... Kiitoksia kaikille. Tapaamme siis 11.